Hyvää huomenta. Hyvää huomenta komission jäsen, hyvät kollegat. Istunto alkaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on edustaja Vossin mietintö, jonka aiheena on tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, tiedän, että äh, niin kuin muutkin keskustelut, tämä on hyvin merkittävä aihe. Kannustan kollegoita pitämään kiinni puheajoista niin, että voimme myös järjestää keskustelun ilman puhujalistaa. Pitemmittä puhetta annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Foss, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Dank. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvon naiset ja herrat, hyvät kollegat. Olemme tässä tärkeiden kysymysten edellä. Eli miten voimme pelastaa oikeudet digitaalisessa maailmassa, miten voimme mukauttaa tätä kaikkea, haluammeko suojella omaisuuttamme nykymuodossa ja ovatko tekijän oikeudet edelleen meillä vai kenelle ne kuuluvat? Haluammeko oikeudelliset puitteet internetille niin, että näitä tekijänoikeuksia ei voi varastaa? Näitä suuria kysymyksiä käsittelemme tänään. Tätä pitää painottaa suhteessa mielipiteenvapauteen, oikeuksien varastamiseen. Tästä tässä on kyse. Haluammeko loppupeleissä sallia kaiken internetissä vai ar- suojelemmeko arvoja? Tiedän, että tässä keskustelussa kaikki riippuu kuuluisesta artiklasta 13. Kaikessa keskitytään siihen, mutta ottaisin kuitenkin lyhyesti kantaa myös direktiivin muihin periaatteisiin. Ensinnäkin haluamme modernia tekstiä tiedon louhintaa. Tämä on edistyksellistä ja uskoakseni myös ensimmäinen tämän suuntainen mahdollisuus maailmassa. 12 artiklassa on otettu käyttöön mahdollisuus siihen, että EUn tuomioistuimen Retrobella tapaus tarjoaa si- mahdollisuuden siihen, että annetaan tasapainon tilanne sekä romanien kirjoittajille että niiden painajille. Sitten taiteilijat, luovan alan edustajat on otettu huomioon 14 artiklassa. Heille tarjotaan mahdollisuus saada parempi tilanne esimerkiksi painotalenteen muiden suhteen ilman, että joudutaan vaatomaan asioita tuomioistuimessa. Sitten 11 artiklassa on mahdollisuus siitä, että painotalot saavat paremman mahdollisuuden toimia. Se, miten he käyttävät mahdollisuuksia riippuu niistä, mutta ne ovat kuitenkin nyt tasa-arvoisemmassa asemassa ja saavat tasa-arvoisen pääsyn foorumeille. internet on kehittynyt viime vuosina, vuosina niin, että sieltä usein halutaan asioita ilmaiseksi, maksutta. Ja tämä heikentää näiden toimintilannetta. Jos katsomme 13 artiklaa, siellä viitataan usein siihen, että on otettu käyttöön sellainen määritelmä, jossa ovat mukana vain tietyt foorumit, jotka tietävät tarkkaan, että ne käyttävät toisten omaisuutta ja saavat tästä valtavia tuottoja. Ja täytyy pohtia, miten tällaisten foorumeiden osalta voidaan teknisesti toimia. Siellä voi ladata mitä tahansa sisältöä. Näillä alustoilla pitää olla vastuu siitä, miten ne toimivat ja miten ne käsittelevät toisten tekijän oikeuksia ja kunnioittavat näitä oikeuksia. Ja se on tänään keskeinen kysymys. Olemme luoneet nyt hyvän pohjan sille jatkotyölle, jota jäsenvaltioissa sitten tehdään asian täytäntöönpanemiseksi. Ja uskon, että tämä on ollut oikea tapa toimia, jotta asiassa päästään eteenpäin, saadaan tasapaino näiden oikeuksien, ilmaisunvapauden ja digitaalisen maailman välillä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavan puheenvuoron saa sisämarkkinavaliokunnan edustaja, edustaja Danti. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Jos tarvitaan tekijänoikeuden uudistus, kun otetaan huomioon digitaalisuuden kehitys, niin tämä on aivan ilmiselvää. Tämä pohjautuu niille periaatteille, joita parlamentti on vuosien varrella todennut useaan otteeseen. Ennen kaikkea alustojen vastuu ja parempi tasapaino taloudellisessa ympäristössä. Mediapommitus näinä viime päivinä on pyrkinyt harhauttamaan huomiomme varsinaisesta aiheesta. Tämä direktiivi ei johda sensuuriin eikä siihen, että verkon vapautta rajoitettaisiin. Sen me haluamme taata ja varmistaa. Emme myöskään estä pienten yritysten toimintaa emmekä tiedon välitystä silloin, kun sillä ei pyritä voittoon internetissä. Valeuutisten taustalla on kuitenkin selkeät edut, jotka haluavat, että verkko on jatkossakin villilänsi ja siellä vain suuret alustat jylläävät. Päinvastoin uusilla säännöillä pyritään takaamaan korvaus luovan työntekijöille, sisällöntuottajille, jotka vaalivat eurooppalaista kulttuuria ja ovat hyvin huomattava osuus taloudessamme. Thank you. Ja sitten puheenvuoron saa komission jäsen Gabriel, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä esittelijä, hyvät varjoesittelijät, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Näin alkuun haluaisin kiittää teitä. Haluaisin kiittää teitä tästä rakentavasta keskustelusta, jota olemme saaneet käydä viimeisten puolentoista vuoden aikana. Tekijänoikeusdirektiivi on erittäin tärkeä osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiamme ja näin Euroopan komission nimissä saamme tyytyväisyydellä huomata, että on päästy poliittiseen äh, alustavan sopimukseen tässä tärkeässä kysymyksessä. Kysymys on myös hyvin tärkeästä hetkestä eurooppalaiselle kulttuurille, meidän digitaalitaloudellemme ja meidän eurooppalaisten arvojemme puoltamiselle. Direktiivi, joka koskee tekijänoikeutta, mahdollistaa sen, että voimme päästä yhteisiin tavoitteisiimme. Voimme tuoda tekijänoikeudet tälle vuosisadalle. Direktiivistä on hyötyä niille, jotka huolehtivat siitä, että meidän arvomme ovat niitä, mitä olemme. Te- kirjoittajat, kirjailijat, musiikintekijät, lehtimiehet, tutkijat ja niin poispäin. Ja se vie eteenpäin luovuutta, se vahvistaa tekoälyä, ja tekee eurooppalaista kulttuuriperinnöstä helpommin saatavilla olevan kansalaisillemme. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin lainsäädännössä yksittäiset teosten tekijät saavat hyötyä erityissäännöksistä, jotka vahvistavat heidän asemansa neuvotteluissa ja auttavat heitä saamaan riittävän korvauksen työstään. Arvoisat jäsenet, kaikki teosten tekijät katsovat meidän puoleemme ja odottavat Euroopan unionilta, että se täyttää lupauksensa. Se, että annamme paremmat toimeentuloedellytykset lehtimiehillemme, merkitsee sitä, että saamme demokratiamme elämään. Me saamme näin myös tämän tekstin, joka teidän edessänne olemaan tasapainoinen ja kunnianhimoinen. Se yhdistää meidän tavoitteemme ja näin kaikki teosten tekijät ja taiteilijat saavat kohtuullisen korvauksen työnsä, työstään. Korvaus on oikeasuhtainen ja näin myös mielipiteen vapaus turvataan. Lopuksi haluaisin mainita sen, että komissio julkaisee lausuman urheilutapahtumien järjestäjistä tämän direktiivin yhteydessä. Se liitetään myös päätöslauselmaehdotukseen. Mielelläni kuulen teidän näkemyksenne tästä kysymyksestä ja jään odottaen toivoin samalla, että me voimme tukea tätä tekijänoikeusdirektiiviä ja näin välittää voimakkaan viestin, voimakkaan viestin omista arvoistamme niiden luojille. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa yhden minuutin ajaksi edustaja Krasnodebski. Hän käyttää teollisuusvalikunnan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Pani Kiitoksia, hyvä puhemies. Tekijänoikeusdirektiivi on välttämätön. Tiedämme tämän kaikki. kun esimerkiksi sähköisen kaupan direktiivi ja toinen rinnakkaisdirektiivi hiljattain hyväksyttiin, ne ovat jo vanhentuneet ja joissakin tapauksissa nämä myös vaarallisesti vääristävät markkinasuhteita. Tämä kenties pintapuolisesti näyttää selkeältä asialta, mutta näin ei ole, vaan tästä on manipuloinnin kautta tullut toisaalta valtaisen toimijoiden välinen taistelukenttä lehdistö, sähköisen kaupan jättimäiset toimijat, painosalat ja niin edelleen ovat mukana tässä taistelussa ja surutta manipuloivat ihmisiä, jotka joutuvat tällaisen kiristyksen kohteeksi. On tieteentekijöitä, opetusalan ammattilaisia, teatterijohtajia, muusikoita, luovan alan taiteilijoita, jotka odottavat ratkaisua tähän asiaan, mutta heitä ei tunnuta mainittavan lainkaan. Euroopan parlamenttiin pitäisi siirtää tämä asia vielä eteenpäin. Kulttuurivaliokunnan puheenvuoron käyttää edustaja Zulo. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la... Kiitos puhemies. Kaikki on jo sanottu tämän tekstin eduista, en käsittele sitä pitkään. Oikeastaan on vielä yksi kysymys. Mitä tämä äänestystulos merkitsee Euroopalle? Eurooppa on sääntelyn eturintamassa digitaalisella alalla ja tällä alalla me toimimme maailmanlaajuisena mallina. Nyt valinta on hyvin selkeä. Joko vahvistamme eh, valintamme tai sitten luovumme tästä täysin. Kolmikantatulos ei ole mikään alakart teksti. Tässä ei ole enää mahdollista unohtaa asiaa, vaan tarkoitus on toimia niin, että eivät pelkästään nämä suuret jätit internetissä tästä pääse hyötymään. Se ei olisi eh, kansalaisten, pk-yritysten etu, pelkästään näiden suuryritysten etu. Kansalaiset haluavat oikeudenmukaista internetiä, joissa eh, alustat ovat vastuullisia ja joissa tekijät saavat korvauksen työstään ja joissa käyttäjiä suojellaan. Juuri eh, tähän teksti pyrkii ja äänestys oikeastaan esittää meille vain yhden kysymyksen. Onko alustoilla vastuuta suhteessa yhteiskuntaan vai ei? Tämä on se ainoa kysymys, johon kollegat joutuvat vastaamaan oman tunnon kautta. Minä haluan Euroopassa vastata tähän kyllä. Now, one minute, Mr. Yksi minuutti, minuutti edustaja Boni Libe-valiokunnan nimissä. Olkaa hyvä. Artykuł 13 od początku budził wątpliwości Tässähän oli epäily heti alusta lähtien ja siitä syystä tarvitsemme selkeän kompromissin, joka yhdistää käyttäjät ja tuottajat. Internet ei ole ainoa tapa, jolla voidaan saada käsin kuuluisien ihmisten töitä, vaan se on myös paikka, jossa luodaan digitaalista sisältöä. On väärin sanoa, ettei mitään yleistä valvontavelvollisuutta ole olemassa koska valvontavelvollisuus on olemassa kaikille, jotka tuottavat jotain lisenssin turvin. Tunnistaako ö, filteri vastissin vai ei? Meidän täytyy tarkastella sitä. Ja meidän täytyy olla myös varovaisia tässä suhteessa. En halua, että yritykset päättävät sen, mitkä on hyväksyttävää sisältöä. Aiemmin tätä nimitettiin sensuuriksi. Digitaaliaikana se on virhe, mutta se on virhe, jolla on myös valtavat seuraukset. Olen artikla 13 poistamisen kannalla ja sen jälkeen voin äänestää tämän erittäin hyvän mietinnön puolesta. Haluan kiittää Akselia tärkeästä työstä, jonka hän on tehnyt. Olemme miltei perillä. Kollegat, olin hieman joustavampi tällä keskustelun avauskierroksella, kun kuuntelimme esittelijöitä ja valiokuntien lausunnonlaatioita. Jatkossa en ole näin joustava. Edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Eh, hyvä puhemies, rouva komission jäsen. Euroopan unionin pitää uudistaa tekijänoikeuksia, pitää löytää uusi tasapaino käyttäjien, tekijöiden ja alustojen intressien sekä muiden intressien kesken. Digitaalinen aika, elämme sitä nyt ja olen tyytyväinen siihen, että tässä tekijänoikeusehdotuksessa on uutta, jolla voidaan tarjota luovan alan etuja. Ja on hienoa, että tässä ehdotuksessa vahvistetaan julkaisijoiden oikeudet, mutta tässä edelleen on näitä parasiteja, jotka varastavat digitaalista sisältöä. Jotkut ovat kritisoineet tätä ehdot, ehdotettua tekstiä. Sanovat, että tässä sensuroidaan, mutta päinvastoinhan sensurointia olisi se, jos lahjakkaat tekijät ja taiteilijat eivät voisi enää lahjakkuuksensa kautta ansaita elantoaan verkossa. Jos luotaisiin sellainen ympäristö, jossa he voisivat vain tehdä työtään jossakin ateliessa tai ajaa taksia, heiltä kiellettäisiin heidän toimintansa. Tämä olisi todellista verkon sensuuria. Henkilökohtaisesti olen trilogien tulokseen tyytyväinen. Tässä tulos on parempi kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa. For one minute. Kiitos. Yksi minuutti edustaja Geringer Ödenberg, olkaa hyvä. Uh, thank you. For the past two years... Kiitos. Viimeisten kahden vuoden ajan olemme keskustelleet erilaisista versioista artiklasta 13. Tämä teksti muuttaa internetin sellaisena kuin me sen tunnemme. Sillä on huomattavia kielteisiä vaikutuksia siihen, miten ihmiset jakavat tietoa. Meillä kaikilla on mielessämme yksi tärkeä tavoite auttaa luovan työntekijöitä, mutta loppujen lopuksi emme pääse tasapainon toisaalta äh, oikeuksien suhteen, joita kaikilla osapuolilla on. Tämä on suuri virhe. Ainoa vaihtoehto on poistaa artikla 13. Se on vähintä, mitä voimme tehdä, jotta tämä direktiivi ei haittaa kansalaisia ja digialan yrityksiä Euroopassa. Kansalaiset ovat jo pääkaupungeissa osoittaneet mieltään tätä direktiiviä vastaan. Olemme saaneet mandaatin Varlaantilta, joka on suojannut ja jättänyt pois PK-yritykset artiklan 13 soveltamisalasta. Ikävä kyllä, tämä ei enää päde. Sen takia niiden täytyy ostaa hyvin kallista teknologiaa Tällä hetkellä vain amerikkalaiset jätit tuottavat tätä teknologiaa. Kaikki sovellukset ja kaupalliset sivut joutuvat ponnistelemaan, jotta ne ostavat lisenssejä äh, sen suhteen, mitä ihmiset mahdollisesti lataavat internetin. Puhemies keskeyttää. Olen pahoillani. Varoitin teitä kyllä puheaikojen tiukkuudesta. Sitten sinisen kortin kysymys edustaja Rodalta. Teillä on kuitenkin puheaikaa myöhemmin. Kenties voitte käsitellä kysymystänne omassa puheenvuorossanne. Varaan sinisen kortin kysymykset niille, jotka eivät osallistu keskusteluun. Edustaja Karin, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Madam President, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Ensinnäkin haluan onnitella Akselia erinomaista työstä, joka on tehty, että tässä työssä on päästy näin pitkälle. Kollega, min, kollegat, minun prioriteettina tähän mennessä on ollut se, että oikeudenhaltijat tulevaisuudessakin voivat saada elantonsa luovasta työstä ja että heidän taloudelliset etunsa mukaan lukien tiedotus kansalaisille suojataan. Tämä on ollut oleellinen, kun katsotaan uusia alustoja, jotka ovat johtaneet epätasaveroiseen toimintaympäristöön. Neuvottelut eivät ole olleet helppoja, mutta olen ollut tyytyväinen siinä, että olemme päässeet kuitenkin tilanteeseen, jossa turvaverkot on taattu. Ja aion näin tukea tämän päivän äänestyksen lopputulosta, kun katsotaan kaikkia niitä parannuksia, joita on tehty. Ne sisältävät muun muassa sen, että tietojen louhinta on mahdollista kaupallisiin tarkoituksiin kautta EUn ensimmäistä kertaa. Artikla 11, sitä parannettiin neuvotteluiden aikana niin, että julkaisu puolen tulevaisuus on taattu. Ja näin otetaan huomioon myös ne pienet tekstiosiot, joita jätän internetissä. 13 artikla selventää soveltamisalaa, jota sovelletaan, ja ne eivät enää, niitä ei voida hyväksyä Safe Harbor-kohtaan. Ja näin tätä luetteloa voidaan jatkaa, varsinkin se joustavuus, jota olemme kyenneet eh, saamaan aikaiseksi jäsenvaltiolle on oleellisessa asemassa mitään yleistä käyttäjien valvontaa ei synny, toisin kuin monet alustat ovat pyrkineet eh, vakuuttamaan Euroopan yleisöllä, niin tämä on ollut pelkästään väärän tiedon levittämistä ja tämä parlamentti toimii kyllä tuon tapaista toimintaa vastaan. For, sorry, Mr. Roda, you want to... Edustaja Roda, työjärjestyspuheenvuoro. Yes, Ms. President, I do, because I find it... Kyllä, hyvä puhemies. On, on absurdia, että estätte keskustelun. Meitähän katsoo koko maailma tänään. Tänne tullaan täysistuntosaliin. Kaikki pitävät omat puheensa, eikä varsinaista keskustelua käydä näin keskeisestä aiheesta, koska te sen estätte. En usko tämän olevan järkevää eikä myöskään oikeudenmukaista. Olen pahoillani. I'd love for everyone. Olen samaa mieltä. Olisi hienoa, että kaikki saisivat puheaikaa. Tiedän, että salissa on henkilöt, jotka eivät ole puhujalistalla. Te olette kuitenkin puhujalistalla. Minun nyt täytyy tässä tehdä oma päätökseni ja yritän sitten mahdollistaa myös menettelyn ilman puhujalista, jos haluatte nyt muuttaa tilannetta, mutta kyllä tässä sitten syntyy ongelmia järjestelyjen suhteen. Toivottavasti ymmärrätte, miksi tein tällaisen päätöksen, mutta toivottavasti voitte esittää omat argumenttinne omassa puheenvuorossanne, mutta kyllä tämän kirjan kuitenkin ylös. Edustaja Kavada, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, Kiitos, puhemies. Tänä aamuna kyseessä on historiallinen hetki. Ensimmäistä kertaa mantereillamme parlamentaarinen parlamentti yrittää löytää tasapainoa. Toisaalta suuryritysten välillä internetissä ja toisaalta niiden välillä, jotka tuottavat sisältöä, eli tiedotusvälineet ja luovan työntekijät. 500 miljardia euroa joka vuosi ja miljoonat ihmiset, jotka Euroopassa työtään tekevät, ovat nyt suuressa uhassa. Näiden talouskysymysten takia. Vaarallista on myös se, että eh, lehdistötalous on eh, nyt romahtamasta ja kukaan ei ole tähän mennessä osannut tilannetta korjata. Puhemies, eh, lehdistö on demokratian perustana. Kun meillä ei ole enää vapaata lehdistöä, sitten kun ei ole enää yhtään journalistia YouTubessa, Googlessa, eikä missään muuallakaan, niin sitten välitystä ei enää ole. Sitten vain äh, jatketaan juoruamista ja välitetään huhuja eteenpäin, niin kuin on viime kuukausina tapahtunutkin jo. Tämä teksti on ainoa mahdollisuus luovan työn tekijöille, journalisteille, äh, kustannustaloille saada tasapainoisen tasapainoisempi ratkaisu ja varmistaa tulevaisuutensa. Ja sen takia meidän täytyy hyväksyä tämä teksti. Hyväksyä tämä teksti kokonaisuutena, hylätä kaikki tarkoitukset, ottaa tämä teksti kokonaisuutena, koska tämä on vasta ensimmäinen askel. Tälle tarvitaan myös jatkoa, jotta asiaan saadaan tasapainoa. Meille puhutaan sensuurista, suodattamisesta, Wikipediasta. Wikipedia on suojattu tässä tekstissä. Ei ole sensuuria eikä minkäänlaista suodattamista miksi nämä ideat ovat päätyneet aivan tänne parlamentin salin asti, koska ensimmäistä kertaa 15 vuoden kauteni aikana meitä on pommitettu vulgaarilla tavalla, poliittisena vankeina, kulttuurisena, ideologisena vankeina näiden mastodonttien to- toimesta. He haluavat hallita meidän työtämme. Meidän tulee hyväksyä tämä teksti kokonaisuutena, muutoin syntyy ideologinen kapina, jolla on vakavat seuraukset Euroopassa. Kiitos. Olen pahoillani kollegat. Nyt on jo 12 pyyntöä menettelyn ilman puhujalistaa. Nyt edustaja Reda kolme minuuttia. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, kolme asiaa ovat tässä keskustelussa aivan vertaansa vailla. Ensinnäkin 200 000 ihmistä osoitti mieltään tänä viikonloppuna tätä uudistusta vastaan. Viisi miljoonaa on allekirjoittanut vetomuksen latausodatinta vastaan. Koskaan ei ole vielä ollut näin suuria protesteja EU-direktiiviä vastaan. Toiseksi, koskaan ei ole tämä talo jättänyt huomiota nämä protestit näin suuressa määrin. Jo kesällä tehtiin valtava väärän informaation kampanja ja kaikki kriittiset äänet on pyritty tukahduttamaan solvauksin. Se, mitä Kavadakin täällä juuri totesi, että e-mailit tulevat boteilta. EU-komissiokin suhtautuu asiaan näin, ja CDUn dele- delegaatiojohtaja Kaspari totesi, että mielenosoittajille maksetaan. Kaikki tällaiset väitteet ovat täysin perusteettomia. Ne on käynnistetty tiettyjen lobbausryhmien toimista ja niitä on jaettu myös sanomalehtien liitteinä, jotka itse hyötyvät näistä uudistuksista. Valitettavasti hyvin useat, jotka ovat mukana näissä mielenosoituksissa, useat toteavat, että ei heitä ollut ollenkaan, että, että sähköpostit eivät tule oikeilta ihmisiltä. Ihan huolimatta siitä, että varoitukset lataussuodatinta vastaan tulevat sekä liittovaltion tietosuojavaltuutetulta että YK on erityisraportoijalta, joka käsittelee ilmaisuvapautta. Kolmanneksi, ei unioni, ei SPD eikä oppositio pidä tätä uudistusta järkevänä. Kukaan ei halua ottaa vastuuta lataussuodattamista joka tulee ehdottomasti mukaan tähän, jos artikla 13 hyväksyä. Pyydän teitä, teillä on nyt aikaa siihen. Olisin halunnut tietysti käyttää koko puheenvuoron, mutta odotan, että täällä rauhoitutaan. Madam Reda is... Edustaja Reda. Ed, edustaja Brock. Nyt edustaja Redalla on puheenvuoro. Kunnioittakaa häntä. Olkaa hyvä, edustaja Reda. Niemand in der Bundesregierung Kukaan liittovaltion hallituksessa ei halua kantaa vastuuta lataussuorittamisesta. E, jopa Merkelkin on sitä vastaan. Siitä huolimatta sitä viedään nyt eteenpäin. Ja eilisestä lähtien tiedä, miksi, mikä sen syynä voisi olla, sillä ilmeisesti lehmänkauppa on Saksan ja Ranskan välillä. Jos Saksa hyväksyy tämän lataussuodattimen, niin Ranska hyväksyy taas Nord Stream kaasuputken. Olen pahoillani. Hienoa, että olette hereillä, mutta antakaa edustaja Redan käyttää puheaikansa loppuun. Tämä koskee molempia puolia talossa. Edustaja Reda. Hyvät naiset ja herrat, kaikkein traagisinta tässä tapahtumassa on tämä uusi sukupolvi, joka tänä vuonna on ensimmäistä kertaa mukana Eurooppa-vaaleissa äänestämässä. Teidän protestin, heidän protestinsa eivät ole minkään arvoisia ja mm, te ette ota huomioon tosiasiallisia faktoja. Tällainen kokemus, tällainen äh, voimattomuuden tunne kulkee heidän mukanaansa loppuun asti. Hyvät kollegat, tällaista politiikkaa me emme voi tehdä. Tämä direktiivi ei saa mennä läpi ilman muutoksia. Meidän täytyy pyrkiä vapauteen internetissä. Se ottaa pois kokonaiselta sukupolvelta luottamuksen siihen, että politiikka toimii, että tämä parlamentti edustaa heidän etujaan. Dankeschön. Mr. Kaspari has a... Edustaja Kasparilla on kysymys teille. Hyväksyttekö? Edustaja Kaspari, olkaa hyvä. Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie... Hyvä edustaja Reda. Ymmärsinkö teitä oikein? Sanoitte, että minusta mielenosoittajille on maksettu. Jos näin nyt oikein ymmärsin, jos tämä pitää totta, niin toistan sen, mitä sanoin. Ja pyydän, että otatte huomioon vain sen, mitä sanoin, et, etkä sitä, mitä te ja muut tietoisesti tulkitsette väärin. Sanoin, että usein yritetään estää tekijänoikeuksien to- toteutuminen myös maksettujen mielenosoittajien avulla. Et en tässä viitannut niihin tuhansiin mielenosoittajien, ja nuoriin, jotka lähtevät kadulle osoittamaan mieltään. Ja puhemies puhuu päälle. Mr. Kaspari. Edustaja Kaspari, puoli minuuttia on aikaa esittää kysymys. Nyt pyydän edustaja Reda vastaamaan. 30 sekuntia on säännön mukaan puheaika ja me toimimme sääntöjen pohjalta. Kiitos. Edustaja Reda saa vastata. Edustaja Kaspari, tehän juuri itse tämän sanoitte. Sanoitte, että jotkut mielenosoittajat olivat ostettuja. Puhuitte 450 eurosta me olemme kaikki tämän kuulleet, 450 euroa, josta puhuitte. Sen EDRI kansalaisjärjestö tarjosi jäsenilleen, jotta nämä tulisivat Brysselin lobbauskokoukseen. Näin tekee myös GEMA. GEMAn jäsenetkin kutsutaan Brysseliin. He, he eivät suinkaan maksa matkakulujaan yksin. Eivät nämä ole mitään ostettuja mielenosoittajia.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 ette anna minun estää kysymystä, vaikka hän valehtelee täällä täysistunnossa. Your microphone's not on. I'm try- niin, teidän mikrofoninne ei ollut nyt päällä. Jos edustaja Reda istuu hetkeksi, yritän varmistaa sen, että ne, jotka ovat tulleet varhain saliin ja saavat puheenvuoron sitten menettelyssä ilman puhujan listaa. Te häiritsette keskustelua. Edustaja Reda, otatteko edustaja Rodalta lyhyen kysymyksen. Toivottavasti nyt tästä lähtien kunnioitatte päätöstä. Niin nyt edustaja Reda, puoli minuuttia. Anteeksi, halusin vain kysyä, missä tuo äh, lataussuodatin on? Missä se on? Ihan konkreettisesti tekstissä. Vastatkaa, olkaa hyvä. You have 30 seconds. Puoli minuuttia. Hyvä edustaja Rode. Tekstissä sanotaan, että alustojen pitää ilmoitetussa sisällössä estää tämä suodatin. Joissakin tapauksissa tällaisia suodattimia voi olla käytössä. Tämä selkeästi tekstissä sanotaan. Please, colleagues. Hyvät kollegat, nyt puheenvuoron saa edustaja Mastalka. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä paní předsedající dnešní zasedání. tämän päivän täysistunto. No, tämähän tuntuu vähän maailmanmestaruusottelun loppuhetkiltä kuin järkevältä keskustelulta, mutta varmaan puhun kaikkien nimissä, jos totean, että varmasti olemme kaikki todella helpottuneita, kunhan tästä tekstistä äänestetään riippumatta tuloksesta. Minä olen eh, artiklan 11 ja 13 mm, vastustaja ehdottomasti, mutta tässä on ollut kahden vuoden kova työ ja neuvottelut, mm, jotka meillä nyt on takana. Me ei ole suinkaan salaisuus, että en ole tyytyväinen tulokseen ja aion ehdottaa ryhmälle, että se äänestää tätä vastaan. Me olemme nyt hukanneet mahtavan tilaisuuden uudistaa tekijänoikeuksia niin, että me tukisimme myös luovien työn, luovan työn tekijää ja yrityksiä. Se, mitä meillä nyt on edessämme, joka vie eteenpäin internetsensuuria, ei edesauta uusia startup-yrityksiä ja tukahduttaa äh, chat-mahdollisuudet internetissä. Se on internetin loppu, sellaisena kuin me sen tunnemme. Tässä on myös paljon muita yksityiskohtaisia esimerkkejä, joita voisin mainita. Aika ei kuitenkaan ole siihen riittävästi. Tämä on lisäksi uskon, että jos äänestämme tämän puolesta tänään, ja äänestämme sen puolesta siis, niin se on suora isku kasvoihin kaikille niille tuhansille eurooppalaisille, jotka ovat lähettäneet meille sähköposteja ja osoittaneet mieltään kadulla. Näin Euroopan parlamentti näyttää ihmisille, miksi yhä useampi jäsenvaltioissa on skeptinen Euroopan unionia kohtaan instituutiona. Tämä on ylimielisyyden ja vallan osoitus. Ja juuri se käytöstapa, joka meidän tulee muuttaa. Mr. Arnott. Edustaja Arnott, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Meitä on lobattu huomattavasti molemmin puolin tätä keskustelua. Toisaalta tavalliset ihmiset ovat huolissaan internetin tulevaisuudesta ja toisaalta taas cocktail-vastaanottaja, mainostusta ja taksissakin edistetään tätä lainsäädäntöä. En hetkeäkään ajattele, että luova teollisuus olisi yksimielisenä tämän direktiivin takana. Näin ei ole, mutta suuret eh, tekijät omaavat rahaa ja voivat lobata. Olen kiinnostuneempi tavallisten ihmisten, vaalipiiriläisten näkemyksistä, enkä loppareiden näkemyksistä, jotka loppaavat meitä. Me tarvitsemme tasapainoa. Toisaalta haluamme suojata tekijänoikeudesta materiaalia ja toisaalta haluamme muistaa kansalaisten oikeudet. Tämä lainsäädäntö, erityisesti artiklat 1 ja 13, eivät kuitenkaan mm, saa aikaiseksi tasapainoa. Tämä on eh, epäliberaali, koska sitten suuret yritykset äh, pitävät kansalaisia syyllisinä tekijänoikeusrikkomuksiin, kunnes todistetaan, että he ovat syyttömiä. Tämä johtaa siihen, että täytyy noudattaa vain yhtä mallia kaikkialla, vaikkakin kansallista tekijänoikeuttakin on ja se vaihtelee maasta toiseen. Me emme voi lähteä tälle miinakentälle. Laillinen sisältö sitten tulee kohdelluksi ikään kuin se olisi laitonta sisältöä. Monet täällä uskottavat Euroopan hankkeeseen. Minä oman kokemuksia Britanniasta. Brittikansalaisten kokemukset eivät ole muuttuneet niinkään. He tukevat joko Brexitiä tai jäsenyyttä ja näin on jatkossakin. Ihmiset kuitenkin sanovat minulle, että he ovat vuonna 2016 äänestäneet jäsenyyden puolesta ja nyt äänestävätkin sitä vastaan nimenomaan tekijänoikeusdirektiivin takia. Jos nyt hyväksytte tämän hankkeen, niin lyötte kiilaa Euroopan unionin ja nuorten väliin kautta Euroopan. Tämä on huonoa lainsäädäntöä. Tämä on klassinen lainsäädäntökauden lopun lainsäädäntöhanke tällä parlamentilla on kolme ja puoli viikkoa, ei sentään minuuttia aikaa äh, valmistautua Euroopan vaaleihin. Ja nyt asioita ikään kuin kiirehditään läpi itse tämän takia. Näitä ei ole harkittu ja pohdittu äh, huolellisesti. Ajatelkaa vaalipiiriläisiä, älkää luoko kiilaa, lyökö kiilaa ihmisten ja tämän talon väliin, eikä sitä kuilua, joka on Mantereen ja Britannian välillä, saisi enää tästä leventää. Strojevski on esittänyt teille sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö? Edustaja Strojevski, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. En todellakaan ole lobari, mutta haluan kuitenkin tehdä eron eri edunvalvojen välillä. Ihmiset, jotka taistelevat korvausoikeuksiensa puolesta, eivät voi olla lobbareita. Ja kysyisin että pidättekö tai teettekö eron suurten kaupallisten lobbareiden ja toisaalta niiden välillä, niiden ihmisten, jotka taistelevat omien oikeuksiensa puolesta saada korvauksia? I have no problem with... Ei minulla ole ongelmaa, jos ihmiset haluavat saada elantonsa äh, oman argumenttinsa kautta. Näin tuleekin olla. Ei ole myöskään ongelmaa siinä, että ihmiset haluavat oman argumenttinsa esittää. Mutta nyt tässä on käynyt niin, että kerta toisensa jälkeen teollisuus meitä ohjailee. Ei niinkään niin, että luovan työn tekijät meitä painostaisivat. Omassa vaalipiirissäni en ole kuullut sitä, että ihmiset haluaisivat tämän aivan epätoivoisesti. Ja ihmiset todella ovat huolissaan siitä, millä tavalla tämä vaikuttaa artiklan 13 kautta. Sitten edustaja Butoni, yksi minuutti, olkaa hyvä. Je vous remercie. Kiitoksia. Tänään otamme kantaa tekijänoikeusdirektiiviin. Tämä on historiallinen päivä Euroopan luomiselle tai todellinen musta päivä kulttuurille. Esitetty teksti on miltei kolmen vuoden työn tulos. Sen sisältö ei kuitenkaan vastaa mm, suinkaan Silicon Valleyn jättiläisten manipulaatioon. Tekstillä pyritään tasapainoon luontyöntekijöiden ja käyttäjien välillä. Nämä käyttäjät saavat enemmän oikeuksia suhteessa niihin alustoihin internetissä, jotka hyvin usein vetävät pois sisältöään. Luovan on oikeus oikeudenmukaiseen korvaukseen työstään. Kulttuuria ei peritä, näin on sanottu, mutta varjoesittelijänä sanoisin kyllä kulttuurille, kyllä tekijänoikeuksille, taiteilijoille ja toimittajille. Mr. Fontulis. Edustaja Fontulis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλές εταιρείες που Kiitos. Kun täällä käymme keskustelua, monet internetyritykset somessa erityisesti harjoittavat sensuuria omisten toiveiden kautta. Miten me voimme tässä toimia? Voimme luokitella sisältöä, ja tätä kautta jättää tiettyjä toimijoita internetin ulkopuolelle. Esimerkiksi jos mainitsee oman nimeni tai julkaisee puheeni parlamentista tietyssä some, tietyssä, tietyllä somealustalla, johtaa siihen, että tästä tämä operaattorista rangaistuksen joksikin aikaa. Eli tämä on huonoa vapauden käyttöä Orwellin maailmaa. Käytetään suodattimia, kielletään ilmaisun vapaus. Ja tässä rajoitetaan vapautta ja tämä alkaa muistuttaa Neuvostoliittoa. Onko tämä se tulevaisuus, jonka haluamme EU-ssa? Me äänestämme mietintöä vastaan ja erityisesti tätä säännöstä vastaan. Madam Verheyen. Puolitoista minuuttia edustaja Verheyen, olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen und Hyvät kollegat, jo yli kaksi ja puoli vuotta olemme täällä parlamentissa ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on pyrkineet saamaan tasapainoisen kompromissin. Ja nyt lopuksi meillä on teksti, joka mahdollistaa internetin sellaisena, että suuri kapitalismi ei sitä valloita. Tekijänoikeuksien suoja on perusoikeus. Ja tänään se, joka äänestää tämän puolesta, äänestää myös sen puolesta, että tässä asiassa päästään eteenpäin. Vuonna 2016 19 000 euroa annettiin esimerkiksi palkkaa monille ohjaajille. Se ei voi olla meidän tavoite. Meidän täytyy katsoa, mikä on minimipalkka. Meidän täytyy pyrkiä tilanteeseen, jossa kapitalistiset suuryritykset hyödyntävät ja riistävät kulttuuria. Kysymys on myös lisensoinnista ja sisällön lisensoinnista. Meidän täytyy katsoa sitä, että jos tätä lisensointipuolta yksinkertaistetaan, niin esimerkiksi artikossa 17 kohdassa 7, 8 ja 9 meidän täytyy vahvistaa tätä. Tämän lisäksi on meillä myös poikkeussäännöksiä. Ei-kaupalliset alustat, esimerkiksi Wikipedia, Dropbox, eBay, ne on poistettu tästä direktiivistä. Ja pienyrityksille on erityissäännöt – ja ainahan meillä vielä suhteellisuusperiaate, suhteellisuustoimenpiteet, joita voidaan hyödyntää. Me saamme näin oikeudenmukaisuutta internetiin ja alustat ovat ne, jotka saavat yleensä kaikkein suurimmat voitot. Meidän täytyy saada aikaiseksi oikeudenmukaisuutta nyt. Ja nyt täytyy lopulta päättää se, että täysin puhdas kapitalismi valtaa alaa täälläkin. For one minute, Madam Rosie. Yksi minuutti, edustaja Rosier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä direktiivi on kahden ja puolen vuoden kovan työn tulosta ja se kattaa koko eurooppalaisen kulttuurin. Journalistit, kustannustalot, tutkijat, luovan työn tekijät. Kyse on myös käyttäjistä ja kuluttajista. Sitä myös kuluttajat odottavat, koska saamme oikeusvarmuutta – eivätkä alustat voi enää toimia mielivaltaisesti. Eurooppa haluaa toimia suvereenisti suhteessa näihin jättitoimijoihin internetissä. Niiden käytänteet muistuttavat ryöstämistä, ne vaikuttavat yksityiselämään, ajankäyttöön ja myös eurooppalaisten tutkijoiden ja luomatyöntekijöiden toimijoihin. Ei me voi hyväksyä sitä, että tekijän oikeutta ei olisi digitaalisessa ympäristössä. Kaikesta työstä täytyy saada palkka. Vale, valehteleminen täytyy lopettaa. Emme voi hyväksyä, että avoimuussääntöjä rikotaan. Me olemme saaneet uhkauksia. On toteutettu eri järjestöjen toimesta pimeää rahoitusta. Toivon, että äänestys on ensimmäinen askel taistelussa tätä saalistusultraliberalismia vastaan eurooppalaisen kulttuurin puolesta. Thank you. Kiitos. hyvä. Madam President, thank you very much. puhemies. Tässä taistellaan siitä, mikä tässä on kyseessä. Tässä tavallaan taistellaan ongelmaa. Hyvät naiset ja herrat, tässä suurin ongelma on se, että tämä tulkinta on merkittävämmässä, merkittävämmässä roolissa kuin itse teksti. Tässä on käytetty hyvin heikkoja määritelmiä, puhuttu tästä sekavasti ja se, miten lähioikeuksia käsitellään, on hankala ja vain suurimmat kustantajat ovat jäämässä markkinoille – ja luovat tällaisen tietomonopolin, jota muut eivät pysty murtamaan. Ja siksi peräänkuulutan, että äänestätte direktiiviä vastaan. Minute, please. Edustaja Rodi, yksi minuutti, olkaa hyvä. <clears throat> Er Kiitoksia. Uskomatonta se, mitä täällä tänään kuullaan, varsinkin vasemmistosta suojataan näiden teknologiajättiläisten etuja. Nehän eivät edes maksa verojaan. Haluaisin ottaa esille joitakin väärinkäsityksiä, jotka ovat esillä tässä keskustelussa. Ei ole olemassa mitään lataussuodatinta. Linkkiveroa myöskään ei ole. Ei ole lataussuodatinta eikä rajoitusta, joka kohdistuisi yksittäisten kansalaisten oikeuksiin. Tällä hetkellä me hyväksymme mielellämme sen, että Facebook ja muut jättiläiset, jossa huonosti koulutetut teknologiatyöntekijät päättävät siitä, mitä voi ö, ladata internettiä ja mitä ei. Eihän luovan työntekijöillä ole minkäännäköisiä oikeuksia suhteessa siihen työhön, jonka he ovat luoneet. Tämä on maailman suurin jättiläisten tekemä taide, kavallus tai ryöstö. Jos näin jatketaan, me olemme sekä taloudellisesti köyhiä että myöskin kulttuurisesti köyhiä. Toivottavasti tuette tätä tekstiä. Hyvät kollegat, haluamme vapaan, mutta myös äh, reilun verkon, haluamme vapautta myös, myös vastuuta, emme halua sensuuria. Sitä on Kiinassa, mutta siellä ei ole tekijänoikeuksia. Me haluamme, että näiden kaupallisten alusten pitää saada lisenssi ja muuta suodatetaan. Kaikki hyötyvät tästä. Tämä tuo mukanaan oikeusvarmuutta ja näiden alustojen pitää vihdoin kantaa vastuuta ja tekijöiden pitää saada vihdoin oikea korvaus. Me tuomme kaikkien haluamaa oikeudenmukaisuutta verkkoon. Me haluamme päästä tästä alusta kapitalismista, jolloin pitää maksaa maksut silloin, kun niitä tarvitaan. Haluamme myös tieto suojaa ja tekijän oikeuksien suojaa. Tässä ei ole kyse ylisääntelystä, vaan yksinkertaisesti siitä, että meillä on oikeudenmukaiset säännöt tekijät tarvitsevat suojeluamme. Pyydän teitä äänestämään direktiivin puolesta. Se koskee verkon oikeudenmukaisuutta. Thank you. Kiitos. Yksi minuutti edustaja Mihels, olkaa hyvä. Aber eins die äh, europäische Harmonisierung. Eurooppalainen harmonisointi tekijänoikeudet on hyvä, mutta se mikä meillä on edessämme on kaikkea muuta kuin rohkea tämän uudistuksen edistäjät sanovat, että näin vahvistamme luovan työn tekijöitä, mutta viisi miljoonaa ihmistä ja huomio, nämäkin ovat luovia ihmisiä. He ovat allekirjoittaneet protestin minkäännäköistä oikeutta ei myönnetä heille, mutta meillä on kuitenkin oikeusvaltioperiaate voimassa. Antikra 13 tai 17 pitää erityisesti ottaa esille. Yksikään palvelutarjoaja ei saa tehdä kauppaa lisensseille. Sehän on ihan absurdia. Alustan sääntely näyttää ihan muulta. Digitaalivero, tiukat kartellioikeudet, meidän täytyy katsoa sitä, miten voimme löytää paremmat ratkaisut. Kysymys ei ole markkinoiden puhdistamisesta, vaan siitä, että meillä on vapaata viestintää tällä vuosisadalla analogista ja digitaalista. Mr. Batten. Edustaja Basson, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kukaan ei vastusta oikeudenmukaisia tekijänoikeuksia ja palkkioita tekijöille. Tässä kuitenkin hy- hyödyn saavat monikansalliset jättiyritykset ja niiden voitto kasvaa. Myös eri mielisyys halutaan kitkeä sekä mediassa että politiikassa. Eriävät äänet poistetaan alustoilta, ne eivät saa enää korvausta ja sensuuri tällä institutionalisoidaan. Nyt työjärjestyksen mukaan. Haluamme äänestyksen tästä direktiivistä. Muutoin tämä olisi vain äh, nujittu lävitse jo viime vuonna. Äänestäjien pitäisi panna merkille se, kuka meppi ja mitkä puolueet äänestivät tämän direktiivin puolesta ja heidän tulisi sitten toukokuun vaaleissa äänestäneet edustajia vastaan. Media, poliitikot täällä haluavat kitkeä Äh, eriävät äänet. Jos MEPit hyväksyvät tämän ehdotuksen, niin he ansaitsevat vain ja ainoastaan sen, että menettävät paikkansa. Edustaja Sosniets, yksi minuutti, olkaa hyvä. Internet e, stał się tym, czym jest, e, stał się tak... Internetistä on tullut se, mikä se on. Se on maailma minikoossa ihan tavallisten ihmisten panoksen vuoksi. Ja sehän teitä ärsyttää koska internet on esimerkki siitä, mihin suuntaan maailma voisi kehittyä, jos ei valtavia säännöksiä asetettaisi sen niskaan päivittäin. Internet on vapauden viimeinen linnoitus ja se teitä ärsyttää, koska se osoittaa, että teidän asetuksenne ja direktiivinne ovat ihan turhia ja maailma olisi paljon parempi paikka ilman niitä. Jos lisäarvoa olisi kaikessa tässä puheessa, niin eh, se olisi outoa. Siksi te yritätte tuhottaa tämän, siksi yritätte nyt lyödä jarrut pohjaan aina kun voitte. Mutta me emme halua, että te jarruttelette yhtään mitään. Ihmiset protestoivat ja siksi olemme menneet eteenpäin. Me emme halua teidän internet-ansojanne. Me haluamme, että luovien työn tekijät voivat jatkaa ilman säännöksiä. Pascual. Edustaja de Grandes Pascual, yksi minuutti. Yes. Hyvät naiset ja herrat, kuuluisa 13 artikla pyrkii siihen, että kun rikotaan näitä oikeuksia, alustoilla on oma vastuunsa. Tämän enemmästä tässä ei ole kyse. Käyttäjillä on usein täysi oikeus käyttää sisältöjä ja usein sellaisiakin sisältöjä, joilla on tekijän oikeudet. Pitää olla selvä siitä, että tekijänoikeudet ovat aivan samanlaisia oikeuksia kuin muutkin, olivatpa kyseessä materiaaliset tai immateriaaliset kysymykset. Minä puolustan näitä oikeuksia aina. Alustat ovat vastuussa. Ne eivät kuitenkaan saa hyötyä näistä sisällöstä, mutta ne näin saavat, saavat tuottaa esimerkiksi mainostuloista. Pitää olla lisenssi ja pitää myös varmistaa, että sisältöä ei käytetä hyväksi. Trilogien tulos tuo meille nyt tyydyttävän tuloksen ja tasapainon, ja minusta meidän pitää kaikin keinoin tukea tätä tulosta. For one minute, miss... Yksi minuutti, edustaja Völkän, olkaa hyvä. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank. Hyvä puhemies, kiitoksia. Pelkästään Google vastustaa tätä e- ehdotusta mutta sehän ei pidä paikkaansa. Tätä vastaan on YK erityisedustaja, joka vastaa ilmaisunvapaudesta. Useat tutkijat ja hyvin monet tekijänoikeuksien haltijat. Tämä ehdotus johtaa siihen, että maailmasta tulee kyllä vahvempi, mutta ei luovempi ja tote, todellisuus on, että tässä on kysymys paljon muustakin kuin tekijänoikeudesta. Kysymys on suhteesta demokratiasta. Viisi miljoonaa ihmistä, jotka allekirjoittavat päätöslauselman, heitä kuvaa komissio äh, häiri, häiritseväksi joukoksi. Ja usein väitetään, että pelkästään botit ovat allekirjoittaneet näitä vaatimuksia. Meidän nuoriamme halveksitaan ja sanotaan, että he ottavat 450 euroa vastaan vain siksi tulevat mielenosoituksen. Tässä keskustossa kysymys on meidän demokratiamme tilasta ja meidän täytyy ottaa vakavasti varsinkin nuoret eurooppalaiset, jotka suhtautuvat vakavasti tähän ehdotukseen ja näkevät, miten internet sen avulla tuhotaan. Hyvät kollegat, meidän täytyy poistaa artikla 13. Mr. Vulcan, we have... Edustaja Vulcan, sinisen kortin kysymys on teille esitetty. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Puoli minuuttia. Ja lieber Kollege, du hast gerade... Hyvä kollega, luettelit juuri siitä, kuka Googlen lisäksi vastustaa direktiiviä. Unohdit kuitenkin mainita tässä Saksan demokra- sosiaalidemokraattien edustajan ja oikeusministerin. En oikein nyt ymmärtänyt kantaa. Siellä tarvitaan lisäselvennystä. selvennys. Dennis, ihan suuri kunnia on auttaa sinua. Saksan oikeusministeri on tätä vastaan ja on paljastanut sen, että liittokansleri on tehnyt diilejä Ranskan kanssa. Äh, Frankfurt Allgemeine Zeitung on eilen tästä kertonut ja se on tässä pohjana sille, miksi halutaan eroon tästä latausodottamista. Edustaja Lykä, Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. On hämmästyttävää, mitä tässä on nyt tehty. Tässä tavallaan käsitellään asioita, jotka eivät edes liity asiaan ja käydään lehmän kauppaa asioiden kanssa. Tällaista politiikkaa ei pitäisi kuitenkaan harjoittaa, vaan pitäisi asiapohjaisesti arvioida, tarvitaanko näitä Siis näitä suodattimia vai ei, ja miten haluamme suojata tekijänoikeuksia. Ei kukaan halua luovan alan toimijoilta viedä heidän palkkaansa, mutta jos tämä talo väittää, että lataussuodattimia olisi tulossa, tämä ei ole totta, vaan tässä sanotaan, että alustojen ennen kuin ne julkaisevat sisältön, niin pitää tarkistaa rikotaanko tekijän oikeuksia. Tämä on jo tällaista suodattamista, joten lataussuodattimia on tässä mukana. Tämä johtaa kuitenkin siihen, että pienet taiteilijat, pienet toimijat joutuvat vaikeuksiin sisältönsä levittämisessä. 13 artikla pitäisi tästä poistaa. Kiitos. Thank you. One minute, madam. Kiitos. Edustaja Tom, yksi minuutti. Uh, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Se, että kaksi ja puoli vuotta meni tämän direktiivin laatimiseen, ei mitenkään paranna tulosta, ikävä kyllä. Ihmisoikeusvaikutukset ovat huomattavia, aivan niin kuin akateemikot, digitaalisen alan kansalaisjärjestöt ovat todenneet. Tämä vaikuttaa myös ilmaisuvapauteen. Ennen kaikkea kun kyse on yli, yleismaailmallisesta ihmisoikeusjulistuksesta, kaikilla on oikeus tiedon välittämiseen, tietosuojaan, olivatpa välineet mitkä tahansa ja rajat mitkä tahansa. Tämän artiklat 11 ja 13 rikkovat. On selvää, että luojien, luovan työntekijöiden oikeuksia on suojattava, mutta äh, luojat ja toisaalta äh, tekijänoikeuksien haltijat eivät ole samat tahot. Pienet tässä asetetaan ennen kaikkea muita. Syyskuussa kun äänestimme, meillä oli useita vaihtoehtoja esillä. Näin ei enää ole hyväksymme joko artiklat 11.13 tällaisena, tai sitten poistamme ne. Kannustan kollegoita poistamaan nämä, koska hinta, jonka joudumme maksamaan perusoikeuksien menettämisestä, on liian korkea. Edustaja Andersson, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä haluaisin puhua naurettavista salaliittoteorioista, joita yritykset vievät eteenpäin, mutta ne meistä, jotka haluavat vapaan internetin, meidät on Google ja Facebook, meitä on huijannut. Me olemme taistelleet näitä jättiläisiä vastaan vuosia. Olemme taistelleet ihmisten yksityisyyden ja tietosuojan puolesta näitä monopolistisia suuntauksia vastaan. Minä haluaisin lyödä eh, Google ja Facebookia siihen kohtaan, missä sattuu eniten. Haluaisin, että ne maksaisivat verot. Me puollamme digitaaliveroa, yksityisyyttä internetissä, toimituksellisen vastuun puolesta, mutta Tämä ei ole oikein. Minä en luota Googlein ja Facebookiin, mutta minä luotan kaikkiin niihin asiantuntijoihin, jotka sanovat, että artikle 11 ja 13 ovat hu- huonoja internetille ja niiden ei tulisi tulla tässä mukana sivuvahinkona. For one minute, Mr. Lahirik. Edustaja Lahirik, olkaa hyvä. Kiitos puhemies on jo aika säätää lakia, jotta pohjoisamerikkalaiset suuryritykset antavat journalisteille, kustantajille, luovan työn tekijöille sen arvo, joka niille kuuluu, eivätkä kauho tätä mannaa mainoksista, jonka ne saavat. Me ymmärrämme paineet ja digitaalialan jättien toiveet, kun Euroopan unioni, aivan niin kuin edustaja Kavada muistutti, kyse on yli 500 miljardista vuositasolla.